joten tuo parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista koskeva menettely on nyt lopetettu. EF, e NFD e ovat tehneet siis nämä nimitykset, jos kukaan niitä ei vastusta.